Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. Ja, liebe Kollegen. Parhaat kollegat, me aloitamme nyt kokouksemme, valiokuntakokouksen, ja mennäänpä heti tuohon esityslistaan. Ensiksi esityslistan luonnoksen hyväksyminen. Jos mitä vastalauseita ei ole, niin esityslista voidaan hyväksyä tällaisenaan. Zu den Mitteilungen äh, des Vorsitzenden, wie immer, ist... Sitten puheenjohtaja-ilmoitukset, niin kuin aina. Tämä kokous lähetetään suoratoistona internetissä ja tulkaus meillä on kahdella kymmenellä virallisella kielellä. Ja sitten ilmoittaisin vielä, että kokous, joka oli tarkoitus pitää 6.1.2020 2020 on peruttu, koska mitään kiireellisiä asioita ei käsiteltäväksi ole. Lisäksi ilmoittaisin vielä, että tänä iltana kokouksen jälkeen olette heti kokouksen päättymisen jälkeen tervetulleet äh, äh, kokteiltilaisuuteen, niin voimme näin vuoden lopuksi sitten vielä viettää mukavaa iltaa yhdessä. Ja nyt voimmekin siirtyä itse asiaan. Vastuuvapaus 2018. Ja pitemmittä puheitta annan puheenvuoron valmistelijallemme Attila Ara Kovacille. Olkaa hyvä. Fortitsen Uh, excuse me, I will be very short because I... Lyhyt sananen, koska minulla on toinen esitysväitös tämän jälkeen. Ja aion puhua äidinkieltäni Unkaria. Valmistellessani tätä mietintöä pyrin tähtäämään siihen, että syntyy tasapainoinen paperi ja että se heijastelee myöskin mielipiteitä, joita on. Saman aikaan tietysti täytyy todeta, että on olemassa tiettyjä ongelmia. Ja tässä syystä en pystynyt välittömästi ottamaan huomioon kaikkia mielipiteitä, mutta nämäkään eivät tule katoamaan, vaan myöhemmin voin ne ottaa huomioon muutosesitysten muodossa. Haluaisin kiittää kaikkien huomioon siihen, että tarkastusesitykset täytyy tehdä joulukuun kuudenteen mennessä – Muutama asia on, josta haluaisin kertoa, haluaisin puhua olennaisimmista piirteistä. Minusta on erittäin myönteistä se, mitä tilastustumista on tosi, että luonnonvarojen osakkeen osaan liittyvät varojen siirrot ovat, ovat yleisesti ottaen sellaisia, että niissä virhetaso ei ole yrittänyt 2,4 prosenttia, joten yleisesti tämä osuus ei todellakaan ole heikentynyt. Totesin myöskin tärkeänä sen, että kauppasopimuksessa olisi mukana erilaisia, erilaisia laadullisia, eh, terveydellisiä ja myöskin eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Olin myöskin ilmaissut huolestuneeni siitä, että on olemassa tiettyjä laittomia eh, maananastuksia, jotka ovat olleet yhteydessä oligarkkeihin. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että miten vaarallista on siirtää asioita kansalliselle tasolle ja miten tärkeää on saada vihreämpää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on hyvin tärkeää todellakin 2000-luvulla. Myöskin haluaisin sanoa, että on tärkeää tukea edelleenkin nuoria viljelijöitä, samoin kuin myöskin se, että yksinkertaistetaan unionin lainsäädäntöä ja myöskin vähennetään tilojen hallinnollisia rasituksia. Tarkastuksissa tulen palaamaan vielä seuraaviin kysymyksiin. Haluaisin pyytää valiokuntaa, että se korjaisi toteen, toimenpanoastetta maaseudun kehittymisen osalta ja että se edistäisi sitä, että jäsenvaltiossa hyödynnettäisiin paremmin maaseudun kehittämiseen osoitettuja varoja. Sen lisäksi haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siihen, että maatalouden digitalisoituminen on hyvin tärkeää. Ei pidä unohtaa sitä, että tällaiset hankkeet ovat käynnistyneet, jotka liittyvät tähän, niitä pitäisi optimalisoida – Viime kädessä haluaisin korostaa myöskin sitä, miten tärkeää on jakaa oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, samoin kuin yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä näitä tukia. Tämä olisi se, mitä minä nyt tässä vaiheessa haluaisin teille esitellä lausuntona ja haluan kiittää teitä tarkkaavaisuudestanne. Ja, vielen Dank. Kiitokset valmistelija Nyt voimme kuulla varjoesittelijöitä. EPPstä e kollega Dorfman. Kiitoksia. Valitettavasti kollega ei voinut olla paikalla, joten lyhyesti käyn läpi sen, mitä hän ilmoitti minulle. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi tästä erittäin rakentavasta yhteistyöstä tähän mennessä. Ja toivottavasti työ jatkuu samaan malliin. Hän on muuten sitä mieltä, että meille EPPlle ei ole mitään suurempia ongelmia tässä ehdotuksessa. Ja kun katsotaan tarkistuksia, niin katsomme niitä vielä huolellisemmin. Mutta mitään suuria muutoksia niihin ei ilmeisesti ei tule. Mahdollisesti teemme jotain parannuksia tähän Eli tämä on meidän puoleltamme ihan kunnossa. Kiitoksia. Dank. Kiitokset. Sitten kollega Kristensen. Sorry. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitokset valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta. Haluaisin korostaa, että integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä on täysin välttämätön ja tulevaisuudessa se tulee olemaan vuoden 2020 jälkeisen YMPn täytäntöön panossa aivan keskeisen merkittävässä roolissa. Ja kun komissio mm, tai Euroopan unioni neuvottelee vapakauppasopimuksia. Niiden tulee olla reiluja ja tasapainoisia ja tulisi varmistaa se, että ne maat, joiden kanssa vapakauppasopimuksesta neuvotellaan, toteuttaisivat kunnianhimoista kestävää kehitystä ja tällainen luku tulisi näihin sopimuksiin ottaa muuttaa. Ja mm, sitten tarvitaan vielä avoimuutta jäsenvaltioiden välillä muun muassa ihan maanomistuskysymyksissä. Tanskassa julkaistaan vuosittainen kertomus siitä, paljonko yksittäiset tahot saavat tukia. Ja mielestäni voisi kyllä olla oikein hyödyllistä, että tällainen vastaava julkaisu saataisiin kaikista jäsenvaltioista. Ja tarvitaan riippumatonta valvontajärjestelmää, että esimerkiksi vuoden 2020 jälkeisen YMPn virhetasot saadaan laskuun. Myös ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu YMPn alaan. Sekin tarvitaan ihan välttämättä ja priorisoiden vihreää teknologiaa tätäkin varten. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Hoisling, olkaa hyvä. Ja dank. Monet kiitokset. Emmekään tule tekemään mitään kovin pitkälle meneviä tarkistuksia, mutta yhteen aiheeseen haluamme tarttua, nimittäin New York Timesissa oli raportti, joka liittyy korruptiosyytöksiin erinäisissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa tämä kysymys on pitää tarttua, koska kysymys on todellakin myös unionin uskottavuudesta siltä osin, mihin EUn varat todella menevät, ja näihin syytöksiin on myöskin otettava siinä mielessä, että ne on selvitettävä. Jos tätä ei tehdä, syntyy suuri uskottavuuden menetys nimenomaan yhteisessä maatalouspolitiikassa, mutta on selvää, että yhteisessä maatalouspolitiikkaa täytyy myöskin äh, sopeuttaa vastaamaan komission uusia tavoitteita tätä vihreän kehityksen sopimusta siis, ja tätä varten me tulemme tekemään tarkistuksia. Kiitoksia ja kollega Kutsmiuk. Nie zgłaszamy żadnych poprawek do tego mm, mm, raportu. Kiitoksia. Meillä ei ole mitään tarkistuksia tähän mietintöön. Ja, vielen Dank. Ich sehe... Kiitos. muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijät eivät ole paikalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron vielä? Joku näistä muista poliittisista ryhmistä tai joku muu kollega? Ei. Joten nyt annan vielä lopuksi esittelijä, valmistelijallemme puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä vastauksista, että on saman kuin minun ajatukseni monissakin mielessä. Kuitenkin on olemassa eh, erilaisia näkemyksiä Euroopan unionissa yleensä, mutta näin, että tässä valitsee yksimielisyyttä ja tästä on erittäin iloinen, koska tavoitteenani oli se, että saisin aikaan tasapainoisen eh, paperin ja näyttää siltä, että jokainen ryhmä löysi tästä paperista oman tärkeän viestinsä omille äänestäjilleen, joten meitä kaikkia todellakin johtaa se, että Eurooppa myöskin maatalouden osalta tulee paremmaksi paikaksi elää. Ja tämä on ollut tässä tavoitteena ja olemme todellakin löytäneet tässä nyt yhteisen sävelen. Kiitoksia vielä kaikille. Kiitokset. Unohdin tuossa äsken vielä antaa komissiolle puheenvuoron, joten hoidetaanpa se vielä. Olkaa hyvä. My name is Kiitoksia. Olen Kristina Bogman. Olen tilitarkastuspääosastolta johtaja. Ja jos tarkastellaan vastuuvapauden myöntämistä, niin mielestäni tämä teidän lausuntonne osoittaa selkeästi sen, että YMPssä hyvin pitkälti ollaan erittäin matalassa virhetasossa ja Tuomioistuin on todennut, että suorat maksut, niissä ei ole aineellisia virheitä, mutta komissio on myös vuosittaisessa toimintakertomuksessaan todennut, että materiaalisia virheitä ei ole. Halusin tehdä tämän vain selväksi. Ja kiitoksia siitä, että olette huomioineet komission korjaavan kapasiteetin myös tässä lausunnossanne. Valmistelija totesi, että kyseessä oli erittäin pitkä asiakirja. Haluaisin kiinnittää huomiota komission vastauksen tähän. Se löytyy tänä vuonna itse mietinnön ö, takaosasta. Ja kun katsotaan tätä toimintapuitteista ja pyydätte komissiota ja jäsenvaltiota parantamaan sitä, niin komissio on jo hyväksynyt tämän suosituksen ja vastauksessaan toteaa, että luonnollisesti koko tämä uusi toimintakehys vuoden 2020 jälkeen on yhteislainsäiteen kanssa neuvoteltavana sisältäen teidät myös ja tietysti sitä horisontaalisessa asetuksessa otetaan huomioon. Eli näin komissio on vastannut Sanoisin myös, että vuoden 2020 jälkeen, kun tässä pyydätte komissiota välttämään YMPn uudelleen kansallistamista, niin komissio on tietysti sitä mieltä, että sen ehdotus vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi varmistaa myös sen, että meillä on tasaveroinen toimintaympäristö. Ja tästä tietysti pitää sitten neuvotella vielä teidän kanssanne tietysti. Yhdessä varmistamme sen, että meillä on eurooppalainen yhteinen maatalouspolitiikka. Muutamasta kommentista sitten valmistelija totesi, että esitätte tarkistuksen, joka koskee aluekehitystä. Ja absorptiokykyä. Maaseudulla tuo käyttöaste on korkea ja mm, tuomioistuin on todennut, että se, e, siellä ei ole ongelmia silloin, kun kysymys on rahankäytöstä Komissio on tietysti samaa mieltä siinä, että digitalisointi ja kaikki uudet teknologiat, jotka voivat edesauttaa sekä hallinnollisen takan vähentämisessä että YMPn viherryttämisessä ovat tervetulleita. Ja teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä, kun kysymys on suorien tukien jaosta. Sekin löytyy komission ehdotuksesta, eli se on hyvä. Ja lopuksi haluaisin myös huomioida sen, että ehdotuksessanne puhutaan petosten tunnistamisesta ja ennaltaehkäisemästä ja että oikeusvaltioperiaatekysymyksessä täytyy olla huolellinen. Mielestäni se on erittäin tärkeä maananastuskysymyksissä. Komissio on jatkuvasti todennut, että kun maanastuksesta puhutaan, ja viittaa myös New York Timesin artikkeliin, meidän täytyy erotella se, että onko kysymys petoksesta, silloin Olaf tarkastelee sitä. Jos taas kysymys on jäsenvaltioiden hallinnointijärjestelmistä ja valvontajärjestelmistä, agripääosasto hoitaa ne ja valvomme todella tarkkaan sitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään ja että sääntöjä seurataan. Mutta kun kysymys on myös oikeusvaltioperiaatteesta ja siitä, kenen omistuksessa maa on ja kuka maata voi ostaa jäsenvaltioissa, silloin kyseessä on oikeusvaltiokysymys. Ja luonnollisesti komissiolla on tähänkin ehdotus vuoden 2020 jälkeisen ohjelman. Komissio on tarkkaavainen myös näissä kysymyksissä ja seuraamme kaikkia syytöksiä erittäin läheisesti yhteistyössä kaikkien komission eri yksiköiden kanssa. Kiitos. Vielen Dank an die Kommission. Kiitokset komissio. Haluaisiko valmistelija nyt vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Joten muistuttaisin vielä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 6. joulukuuta kello 13 ja 22. tammikuuta hyväksymme tämän mietinnön ja vast- lausunnon ja vastuuvaliokunta hyväksyy oman mietintönsä 22. helmikuuta. Nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kilpailupolitiikka, vuosikertomus 2019. Meillähän täällä Agri-valiokunnassa on vuodesta 2016 ollut perinteenä eh, tehdä lausunto eh, kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta. Valmistelija on kollegamme Karvals, joka esittelee meille nyt tämän lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä, rouva kollega. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, irei falar em português. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä puhun portugalin kieltä. Ehkä voisin aloittaa muistuttamalla kollegoja siitä, että kilpailu politiikan tarkoituksena on myös mahdollistaa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin pääsy. Kilpailusäännöthän on mainittu aikoinaan perustamissopimuksessa ja tässä vastikään myös vahvistettu unionin tuomioistuimessa on varmistettava se, että kilpailupolitiikka tehokkaasti vahvistaa viljelijöidemme tilannetta ja luo reilut toimintaedellytykset niin kuluttajille kuin tuottajillekin. Tämä mielessäni tein tämän lausuntoluonnoksen ja tämä on hyvin tiivis teksti, koska tässähän on ihan rajoitus sen suhteen, kuinka pitkä teksti saa olla. Ähm, kilpailupolitiikka, maatalouspolitiikka, näiden yhteispeli. Äh, sitä ei tässä kovin laajalti voi kuvailla ja joissain asioissa sitten ehkä voi mennä enemmän yksityiskohtiin. Vuosikertomuksessa kilpailupolitiikasta mainitaan valtion tuki Ähm, politiikka esimerkiksi laajakaistojen asennuksessa. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska maatalousinnovaatiot ja digitalisaatio maatalousalalla ylipäätään ovat ihan välttämättömiä sen takaamiseksi, että maaseutualueet ja viljelijät eivät jää kyydistä. Näin ollen äh, tekisin äh, tiettyjä muutosesityksiä ja olen ihan varma siitä, että kollegoillakin on ehdotuksia. Halusin korostaa tiettyjä maatalousalalle olennaisia kysymyksiä kilpailupolitiikassa. Tuottajajärjestöt äh, on yksi asia, tuottajayhdistykset ja tässä äh, pidän oikein hyvänä komission vastikäistä tutkimusta muun muassa äh, viljelykasveista, kasviöljyistä sekä lihasta. Ja näiden yhteisistä markkina- tai näiden markkinajärjestöistä ja niiden merkityksestä koko elintarvikeketjussa, kun ajatellaan ylipäätään sitten viljelijöiden tilannetta kokonaisvaltaisesti samalla. Sitten epäreilut kaupan käytänteet, näihin liittyvä direktiivi, jonka kautta pyritään vahvistamaan viljelijöiden neuvottelu voimaa. Ja sen valtioiden täytäntöönprosessi, täytäntöönpanoprosessi on nyt käynnissä. Me sitä seuraamme tiiviisti ja pyrimme tietenkin havainnoimaan sitten parhaita käytänteitä. Joka tapauksessa tulee vahvistaa tasapainoa ketjun eri linkkien, eri sidosryhmien välillä, jotta tasapaino ei vaarannu. Ja pyydämme komissiota tarkastelemaan äh, mahdollisia vaikutuksia, joita ostajien liittoumilla voisi olla, koska on jo ilmeistä, että äh, tällä äh, on kielteistä vaikutusta ja tietyt kilpailuviranomaiset ovat asiaan jo puuttuneetkin tai sitä tarkastelleet. Kävin komission työryhmätapaamisessa, jossa asiasta keskusteltiin tässä jokin aika sitten ja ongelma on siis todella olemassa. On hyvin tärkeää myös äh, tarkastella luomumuutosta. Äh, komission uusi puheenjohtajahan on myös viitannut valtion tukiin maatalous- ja metsäaloilla ja siirtymä ja sitten äh, maatalouspääosastosta kilpailupääosastolle. Kuitenkin kun kyse on yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin äh, hallinnoinnista, maatalouden hallinnoinnista vastaavan maatalouspääosastonhan tulee äh, vastata myös tämän muutoksen tai näiden muutosten hallinnoinnista alalla, koska sehän parhaiten maatalousasiat tuntee. Tässä näitä pääasioita ja mielelläni näistä keskustelen kanssanne ja vastaan ehdotuksiin, jos kollegoilla sellaisia on. Kiitos paljon. Vielen Dank, Frau. Kiitokset kollega tästä lausuntoluonnoksen esittelystä. Nyt puheenvuoron saa kollega Buda, EPPn varjoesittelijän. Olkaa hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää työstä. Haluaisin myös korostaa sitä, miten tärkeää on tutkimus, joka koskee tuotantojärjestöjä. Voimme kuvitella, että tämä järjestäytymistaso vaihtelee valtavasti yhdestä toiseen tuotantojärjestöjen luomisen tarkoitus on vahvistaa niiden omaa asemaa elintarvikeketjussa. Keskusteluiden seurauksena belgialaisten ja romanialaisten viljelijöiden seurauksena olin hämmästynyt siitä, että mainittiin hinnat Siellä on samat maitohinnat. Vaikka kauppahinta on huomattavasti korkeampi. Ja kuitenkin viljelijöiden ei tulisi joutua kantamaan sitä vastuuta näistä korkeimmista hinnoista markkinoilla. Viljelyiden tulisi kuitenkin kyetä noudattamaan kilpailupolitiikkaa ja meidän täytyy tästä syystä tarjota heille mahdollisuuksia siihen, että eri toimijoiden väliset epätasapainot poistetaan ja luodaan näin tasavertainen kilpailuolosuhde tulevaisuutta silmällä pitäen. Tulevaisuudessa meillä täytyy olla toisenlainen lähestymistapa. Täytyy katsoa sitä hintaa, joka on mukautettu markkinoihin, ottaen huomioon innovaatiot, laatu, yhteiskunnallinen vaikutus ja ympäristövaikutus. Haluaisin myös mainita tuotantohinnan ja myyntihinnan välisen yhteyden, sillä hyvin usein valitettavasti ollaan tilanteessa, jossa viljelijöiden täytyy myydä tuotteitaan alle tuotantohinnan. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Aljefa, olkaa hyvä. Проектостановището, написано от нашия колега от групата на социалистите, представлява добра основа за нашата работа. Тя представи много... Lausuntoluonnos on hyvä perusta työllemme. Meillä on hyvin tärkeä luettelo eh, kysymyksiä ja haluaisimme lisätä vielä joitakin asioita tähän paperiin, koska meidän mielestämme pitäisi jatkaa tätä seurantaa nimenomaan torjunta-aineiden osalta. Haluamme myöskin korostaa sitä, että on tarvetta ajoissa hyväksyä siirtymävaihetta koskeva lainsäädäntö niin, että voidaan välttää stressiä markkinoilla. Haluaisimme korostaa myös sitä, että täytyy olla strategia, joka tähtää siihen, että saadaan tuotteet pellolta pöytään. Tätä pitäisi myöskin laajemmin levittää tätä tietoa tästä strategiasta, samoin kuin muista strategioista, jotka ovat käytössä maataloudessa ja markkinajärjestelyissä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Räysen. ECR. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä valmistelija tästä lausuntoluonnoksesta. Mielestäni hän kiinnittää huomiota ihan oikeisiin asioihin, jotka kilpailupolitiikasta tulisikin nostaa esiin. Sitten kun ajatellaan nämä viljelijöiden tilannetta elintarvikeketjussa, sitä todella tulee vahvistaa ja aivan oikein valmistelija viittaa maatalouden erityiseen Ähm, tilaan, tilanteeseen ja kyllä todella täytyy vahvistaa viljelijöiden tilannetta niin, että he saisivat, äh, myös neuvottelutilannetta niin, että he saisivat äh, oikeamman hinnan äh, tuotteistaan. Sitten niin kutsuttu kestävyysaloite. Siihen on tärkeää investoida, jotta jotta viljelijöille tarjotaan mahdollisuus tehdä sopimuksia kestävyydestä. Tämähän hyödyttää yhteiskuntaa ja kuluttajia ja siksipä täytyy todella tehdä kilpailu lainsäädännössä poikkeuksia tai jättää tilaa poikkeuksille tällaisia muutoksia varten. Kiitoksia. Kiitos. Sitten muilla poliittisilla ryhmillä varjoesittelijöitä ei ollut nimitettynä. Haluaako joku käyttää ryhmänsä nimissä puheenvuoron. Jos ei, niin minulla on täällä vielä kolme muuta puheenvuoropyyntöä. Kollega Rope. kollega, Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä esittelijää äh, tehdystä työstä. Tämä on yksi tärkeimmistä aiheista ylipäätään. Siksi meidän pitäisi perinpohjin tarttua siihen, koska tärkeää pitää myöskin tuotteen lisäksi kuluttajat mielessä. Äh, paljon tuotteita menee vientiin, emmekä me kilpaile pelkästään Euroopan sisällä, vaan myöskin kolmansien maiden kanssa Euroopan unionin ulkopuolella. Ja jos maatalous jäsenvaltioissa ei ole kilpailukykyistä, siis Euroopan unionin sisällä eurooppalaisilla markkinoilla, ei se sitä sitten ole varmasti myöskään maailmanmarkkinoilla. Kysymys on siis asioista, jotka liittyvät tähän kokonaistilanteeseen ja jotka ovat tärkeitä ajatella myöskin budjettitilannetta, sillä jos budjetti ei ole järjestyksessä, me emme näitäkään kysymyksiä, jotka täällä on esille kilpailun osalta, pysty ratkaisemaan. Maataloudessa kilpailu on asia, joka tapahtuu erityisen olosuhteiden alaisuudessa. Toisaalta kysymys on hinnasta, kuten kolme mainitsivat, kaksi on kaksi kolmasosaa, mutta sitten myöskin tuet, jotka ovat tärkeitä. Jos tämä lasketaan kaikki yhteen, on katsottava, mikä on tässä tilanne, nimittäin hinta niin, niin on kilpailusta määräytyvä ja sitten tuet ovat säädeltyjä. Jos maissa mitä tuolla kilpailua ei voi olla sitten niin, että tukia maetaan niin oudosti, jäsenvaltioiden kesken, että on vaikea päästä erilaisiin tavoitteisiin. Ja komissiohan on viimeksi osoittanut että, tai ilmoittanut, että se haluaisi, että kaikilla olisivat samat olosuhteet. Minusta olisi hyvä se, jos järkevät, hyvät olosuhteet kaikille, eikä vain joskus tulevaisuudessa ja teoriassa, Eh, eli vaan todellakin niin, että tulee komission asetus vuoden 2021-2027 monivuotisen rahoituskehyksi, joka koskee tätä. Sitten vielä kilpailukyvystä. Kaksi viikkoa sitten tuhannet viljelijät Liettuassa osoittivat mieltään. Tässä muutama valokuva. He tulivat traktoreillaan osoittamaan mieltään – ja he ilmoittivat, että he eivät voi näissä, näillä ehdoilla olla mukana kilpailussa. Tämä koskee kokonaisuudessaan Baltiamaa. Tiedätte, että suorat tuet Baltiamaassa kuuluvat alhaisimpiin EU-ssa, ja viljelijät meillä saavat vähemmän. Ja kuitenkin tuottavat myöskin, miksi huomattavasti vähemmän, miksi porsan lihaa sianlihaa puolet entää siitä, mitä mitä liettomarkkinoilla tarvitaan, eli liettolaiset eivät voisi ostaa edes kotimaasta sianlihaa, jos haluaisivatkin tehdä niin. Euroopan sisällä ei saisi olla mitään syrjintää, edellytysten pitää olla riittävässä määrin samanarvoiset, eli että on todella yhteiset sisämarkkinat. Ja tämän täytyy myöskin merkittää sitä, että luodaan mahdollisuuksia uusille viljelijöille, jotka voivat sitten perustaa oman tilan tai ottaa omakseen olemassa olevan tilan. Tätä kautta voimme taata tulevaisuuden maataloudelle, ei pelkästään lähitulevaisuudessa, vaan myöskin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mietintö on hyvä, se on tarpeellinen ja tulemme tekemään siihen tarvittavia tarkistuksia. Kiitokset, Rope. Sitten äh, Aguilera. Gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi onnittelut kollega Isabel Karvajaille, joka mielestäni teki oikein hyvän lausuntoluonnoksen, joka on hyvä, poikkeuksellisen hyvä lähtökohta kilpailupolitiikasta keskustelemiselle täällä valiokunnassamme. Ja kyllä tässä mielestäni tarvitaan äh, kunnollista keskustelua. Nyt ehkä meillä ei ole kylliksi keskustelulle aikaa. Ähm, matalat hinnat ovat Euroopan maatalouden äh, suuri ongelma, matalat tuottajahinnat äh, ja meillähän on äh, direktiivi, joka liittyy kaupan käytäntöjen reiluuteen. Täytäntöönpanoa vielä odotellaan jäsenvaltioissa ja vuosi vuodelta näemme kuinka maatalous ja lihatuottajat ovat todella, todella kovassa paikassa olleet jo 10-15 vuoden ajan, mitä hintakehitykseen tulee. Ja tästä asiasta tulee keskustella muuallakin kuin tässä valiokunnassa viljelijöiltä me vaaditaan hyvin korkeiden ympäristöstandardien, sosiaalisten standardien kunnioittamista, ja tästä olemme toki ypeitä Euroopan unionissa. Mutta tämä ajaa viljelijät todella tilanteeseen, jossa sitten suljetaan silmät hyvin alhaisilta kulut, tuottajahinnoilta. Ja kuluttajat haluavat sitten, tai kuluttajille halutaan tarjota mm, alhaisia hintoja, mutta epäreilulla tavalla. Kuitenkaan nämä kuluttajahinnat <laughs> eivät heijastele sitä matalaa alhaista hintaa, jonka tuottajat saavat. Siksi onkin hyvä, että tässä kohdassa kuusi todetaan, ja minä toivon, että tämä kohta hyväksytään sellaisena, että todetaan, että me emme hyväksy emmekä ollenkaan pidä hyvänä sitä, että valtion tuet äh, maatalousalalla siirrettäisiin kilpailupääosaston alaisuuteen. Maatalous pääosastolta. Kyse on maatalouspolitiikasta ja tämä on ihan väärä viesti, joka välitettäisiin, että nämä kansalliset tuet siirrettäisiin äh, kilpailupääosaston alaisuuteen. Mielestäni tämä välittää selvä viestin siitä, että niitä halutaan rajoittaa ja siksi meidän täytyy kyllä välittää oikein selkeä viesti uudelle komissiolle nyt joka haluaa, että valtion tuet siirretään, että niitä siis leikataan ja rajoitetaan, niin meidän täytyy välittää tiukka viesti, että emme hyväksy tätä pääosastovaihdosta. Näin ollen toveri Isabel mielestäni tämä kohta kuusi on erinomainen selkeä viesti komissiolle. Ei voida siirtää valtion tukia ää, maatalousalalla kilpailupääosaston alaisuuteen, koska tämä johtaisi siihen, että valtion tuet häviävät, kun niitä katsotaan puhtaasti ää, taloudelliselta kannalta. Näin ollen me tarvitsemme tätä politiikkaa, kilpailupolitiikkaa voidaksemme ratkoa myös viljelijöiden ongelmia. Kyse on koko elintarvikeketjusta ja siihen liittyvistä ongelmista. Mm-hmm. Sitten nämä tuottajajärjestökysymys. Tässä on ihan hyvä tutkimus, johon viitataan, mutta, mutta kuitenkin pitäisin tarkkana, että nämä vähimmäisvaatimukset, jotta pääsee akkreditoiduksi, tuottajajärjestöksi ovat välttämättömiä. Emme me voi laskea vaatimustasoa kansallisella tasolla Äh, koska meillä täytyy olla yhteiset kriteerit esimerkiksi alalla Tämä suojelee äh, tuottajia eikä äh, vain sitten näitä jalostajia ja muita välikäsiä nämä, tämä vaatimustaso, joka on siis kansallisen tason asia voi vaikuttaa hyvin voimakkaastikin näiden tuottajajärjestöjen toimintaan. Sanon tämän, koska omassa maassani asiassa on edetty paljon, mutta näemme, että että kyllä tulevaisuuden vaatimustason on oltava eh, samalla tasolla kuin aiemminkin, eh, jotta voidaan suojella eh, tuottajia, eikä yksinomaan niitä, jotka käyvät tuotteilla kauppaa tai sitten on loppukuluttajia. No ei tämä nyt liity tähän ihan suoranaisesti, mutta kun valmistelija nyt mainitsi tämän, tämänkin tutkimuksen puheenvuorossaan, niin niin pidän oikein hyvänä sitä, että tuottajajärjestöihin viitataan, mutta me emme voi lähteä vesittämään niihin liittyviä vaatimuksia. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank. Kiitos, kollega. Ja nyt eh, kollega McGuinness. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia eh, valmistelijan erinomaisesta työstä pari-kolme kohtaa tästä itse asiasta. Mielestäni tämä lausunto tulee aivan oikea-aikaisesti ja meidän täytyy ehdottomasti viitata tähän viljelmiltä lautaselle strategian. Sehän mainittiinkin jo. Lisäksi tulisi pyrkiä viittaamaan myös kolmansien maiden kilpailuun tuolla normatiivisella puolella. Se on erittäin tärkeää viljelijöille. Ja on erityisen tärkeää myös katsoa tätä kestävällä tavalla tuotettua ruokaa, joka on niin tärkeää kuluttajille, mutta se ei aina sovi yhteen sen halukkuuden kanssa, joka kuluttajalla on maksaa tällaisesta ruoasta. Eli julkisten hyödykkeiden hinnat tulisi katsoa ja yritän pyrkiä ottamaan viljelmiltä lautaselle ja ilmastokysymykset mukaan omiin tarkistuksiini. Irlannissa oli mielenosoitus tässä suhteessa, Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa ja muuallakin. Viljelijät äh, tuntevat olonsa todella epämukaviksi, olevat sitä mieltä, että täytyisi tehdä enemmän ympäristön suhteen, olemme samaa mieltä, mutta budjetti kuitenkin on pienempi YMPssä. Ja näin markkinat eivät myöskään maksa tuottamisesta. Eli meidän tulee kyllä hyödyntää tätä tilaisuutta hyväksemme ja pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin. Kilpailupääosasto rehellisesti sanoen ei ole mikään viljelijän ystävä. Toivottavasti se kuuntelee nyt, sillä siinä mielessä, että tässä kilpailuikkuna on erittäin kapea. Siellä ei katsota sitä, mitä tapahtuu, mitä vaikutuksia tällä on luontoon, ihmisiin, jotka viljelevät, sillä ne ovat todellisia kysymyksiä. Hyvä, että otitte nämä äh, epäoikeudenmukaiset kaupankäyntimenettelyt myöskin esille. Ne ovat tärkeitä. Täytyy huomioida, että elintarviketuotanto on peräisin luonnosta ja tämänhetkinen säännöstö, joka johtaa siihen, että viljelijöiden täytyy imeä yhä enemmän luonnosta, ei ole kestävää. Kiitokset sitten kollega De Castro. mi ai colleghi per fare i complimenti collega. Kiitos puheenjohtaja. Minunkin onnitteluni kollega Isabelille erinomaisesta työstä tätä aihetta otti esille myöskin äh, Clara Aguilera. Ja minäkin haluaisin vielä sanoa tähän jotakin. On vaarallista, että valtiolliset tuet otetaan pois maatalouspääosaston äh, tehtäväkentästä. En tiedä, mitä tämä lausunto tässä nyt voi vaikuttaa, mutta se tämä muuttaa myöskin oikeudellista koska perussopimuksen artiklan 42 mukaan Jotta säilyisi yhteys, kenties siinä, että on hiukan enemmän joustavuutta jäsenvaltioiden suuntaan, mutta kuitenkin niin, että tämä väline säilyy. Kollega McGuinness puhui jo asiasta. Me olemme nähneet jo tämän direktiivi, joka koskee epäreiluja eh, kaupan käytänteitä. Nimittäin kilpailu, tässä on kysymys kilpailusta maatalouden ja kilpailupääosasta välillä. Minusta tässä on aivan väärä perustulkinta. Ja tuomioistuinhan on tehnyt selväksi, että nämä määräykset ovat sellaisia, että niiden täytyy vastata myöskin perussopimuksia. Ei käy, että tapahtuu, väittämättä tapahtuu jonkinlaisia rippumuksia, joita tuottajärjestöt olisivat tehneet sopimuksia vastaan. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Thank you, thank you Chairman. Uh, I will pick up a... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä, ja oikein hyvää huomenta, niin ehkä vastaan muutamaan esille nousseeseen kysymykseen. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että on tärkeää puuttua tähän hintakysymykseen, johon monetkin edustajista tarttuivat ja viljelijöiden asemaan elintarvikeketjussa ja juuri tämänhän suhteen komissio ja pääosastomme on tehnyt työtä viimeisten kymmenen vuoden ajan ja kilpailupääosaston tarkastelu juuri analysoi, mitä on tehty ja toteaa, että pitkän aikavälin ratkaisu olisi juuri tuottajajärjestöissä. Eli muualtakin voidaan tehdä paljon, mutta niin kuin viljelijät itsekin ovat todenneet, tuottajajärjestöt parantavat viljelijöiden asemaa ketjussa niin, että ne saavat palveluja, kuten kuljetus, jakelupalveluja, tiettyä valvontaa, joka antaa niille sitten ostajien suhteen hyvän neuvotteluaseman ja laskee myös kustannuksia. Kysehän ei ole yksinomaan hinnasta, vaan myös kustannuksesta, sillä heidän tulonsahan tulee tuotantokustannuksesta, josta sitten eri kulut on vähennetty. Ja todella komissio tukee ehdotusta ja on todennut, että kansallisissa ohjelmissa uudistuksen jälkeen tulisi vahvasti tukea viljelijöitä, jotta ne saavat tällaisia tuottajajärjestöjä jaloilleen vahvistaakseen asemaansa ketjussa. Sitten täällä on viitattu useammassa puheenvuorossa valtion tukien siirtämisestä maatalouspääosastolta kilpailupääosastolle. No, komissio toimii kollegiona ja päätökset tehdään kollegiossa ja tämän todettua niin muistuttaisin kuitenkin vielä arvon edustajia muutamasta tosiasiasta. Ensinnäkään laki ei muutu. Laki on ihan ennallaan oikeusperusta samoin. Säännöt nekin samoin. Ja näistä tietenkin päätetään sitten normaalissa menettelyssä, eli mitkään säännöt eivät ole tässä muuttuneet. Ja itse asiassa maataloustuotteiden valtion, siis jalostetut Um, de minimis-säännöt äh, on jo käsitelty kilpailupääosastolla ja voitte olla ihan varmoja siitä, että yhteys yhteisen maatalouspolitiikan ja valtion tukien välillä säilyy tämän pääosastomuutoksen jälkeenkin. No sitten puhuttiin maksuista. No se nyt ei ole tämän äh, lausunnon äh, ala niinkään, vaan asian ehkä palataan sitten seuraavassa YMP-uudistuksessa. Pyytäisin palaamaan tähän sitten sen jälkeen. Sitten esitettiin vielä joitain huomioita kestävyysaloitteesta tämä on mm, hyvin lähellä viranomaisen sydäntä ja päinvastoin kuin täällä sanottiin, niin komissio on tukenut näitä kehitys, kestävyysaloitteita juuri viljelijöiden nimissä. Ajatellaan nyt vaikkapa tätä broiderikysymystä Alankomaissa, tuottajien tilanne ei parantunut eikä kestävyystilanne. Alankomaiden viranomainen kuitenkin äh, aloitteidensa pohjalta äh, muutti, teki muutoksia tilanteeseen, jotka sitten taas johtivat kestävyyden vahvistumiseen ja äh, tarjosivat huomattavasti korkeammat tuottajahinnat niille, jotka olivat valmiit sitoutumaan näihin kestävyysaloitteen tavoitteisiin. Eli ei tässä ole ollenkaan estetty mitään aloitteita, vaan autettu viljelijöitä sellaisissa aloitteissa, jotka ovat lisänneet heidän äh, tulotasoaan. Sitten vielä ostajien yhteenliittymät vähittäiskaupassakin. No tässä meillä on horisontaaliset suuntaviivat tai suuntaviivat horisontaalisesta yhteistyöstä. Niitä uudelleen tarkastellaan ja mm, julkinen kuuleminen on käynnissä ensi vuoden helmikuuhun asti. Kaikki eri sidosryhmät voivat tähän osallistua ja horisontaalisen yhteistyön suuntaviivoihin tulee muutoksia lähivuosina. Eli nyt on aika teidän tehdä omia ehdotuksianne ja eri sidosryhmien eh, tehdä omia ehdotuksiaan horisontaalisen yhteistyön suhteen, onpa kyse sitten kestävyydestä tai liitto, ostajien liittoumista yhteenliittymistä. Ja tässä uskoakseni puheenjohtaja vastasin esiin nousseisiin kysymyksiin. Ja jos muuta kysyttävää on, niin luonnollisesti olemme täällä niihin vastaamassa. Kiitos. Kiitokset komissiolle. Ja nyt puheenvuoron saa valmistelijamme johtopäätökset. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä huomioista ja ehdotuksista. Niiden avulla voin parantaa tätä lausuntoa ja ne suositukset, joita mainittiin, varmasti voidaan sisällyttää tähän. Haluan kiinnittää myös komissiota siitä, mitä se sanoi. Muuta ei ole oikeastaan. Kiitos. Vielen Dank, dann darf ich noch drauf. Kiitos. Ja minä muistutan näin lopuksi vielä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 10. joulukuuta kello 13. Äänestämme 22. tammikuuta lausuntoluonnoksesta ja vastuuvaliokunta 18. helmikuuta. Ja no nyt siirrymme sitten esityslistamme kohtaan viisi. Sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen. No tämä otsikkokin jo on aika monimutkainen. Öö, meidän valmistelijamme on kollega Schmidbauer toinen kolmikantaneuvottelu on nyt käyty. Muistutan vielä, että sisämarkkinavaliokunta on vastuuvaliokunta. Me artiklan 57 pohjalta teemme yhteistyötä. Ja nyt äh, kollega äh, schmidt Bauer saa puheenvuoron, olkaa hyvä. No, vint, vi Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli toinen kolmikantaneuvottelu 18. marraskuuta. Edistystä tehtiin hyvin rajallisesti. Luettelo teknisistä sovituista pisteistä kuitenkin hyväksyttiin. Poliittisesti tästä nousee esille kysymys, joka on asia, jossa myöskin meidän valiokuntamme on vastuussa, on se, että on kolme artiklaa. Yksi on soveltamisala, toinen on, liittyy yhteisrahoitusmääräyksiin ja kolmas koskee nimenomaan rahoituspuitteita. Artikla koskee soveltamisalaa. Siinä lainsäätäjien näkökannat ovat hyvin lähellä toisiaan, joiden pitää, pitää tehdä täsmennyksiä terminologian osalta, jotta päästään yksimielisyyteen viime kädessä teknisellä tekninen taso on saanut tehtäväkseen analysoida sitä, miten kaikkien toimielinten ehdotuksia voitaisiin menestyksekkäästi yhdistää. Artiklassa, joka koskee yhteisrahoitusmääräyksiä, nimenomaan kasvin ja terveysmääräysten osalta. Siinä pyritään palaamaan tähän periaatteeseen, jossa on tietty vähimmäisrahoitus, josta neuvostopuhujakomissio on taas tätä vastaan hyvin painokkaasti. Tämähän vaarantaisi budjetin tämän mukaan. Neuvoston esityksen mukaan yhteisrahoitusmääräykset voitaisiin muuttaa tällaisella toimeenpanoasetuksella, mutta parlamentin neuvotteluvaltuuskunta tämän torjui päättäväisesti ehdotettu rahoitustaso, sitä ei voida toimeenpanosäädöksellä semmoinen vaikuttaa. Ja ne varmettikin selväksi, että tämä tärkeä osa on edelleenkin sellainen, josta pitäisi keskustella poliittisella tasolla. Se viimeinen asia, joka liittyy meidän valiokuntamme toimivaltaan, koskee rahoituspuitteita sisämarkkinaohjelman osalta. Ja odotamme, niin kuin on noussut esille jo ensimmäisessä kokouksessa, Eh, ja me olemme että neuvosto itse asiassa ei halua tässä vaiheessa keskustella luvuista, koska se katsoo, että se on äm, kysymys, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja tässä pitäisi olla selkeyttä budjetin osalta, mutta se, että sitä ei ole, on suuri este. Ja olemme sopineet, että emme nyt todellakaan näe mitään mahdollisuuksia suurille edistysaskelille neuvosteluissa ilman, että keskustelemme budjetista. Ja tästä syystä neuvottelut jäädytetään toistaiseksi. Okay, niin, vielen dank. Selvä, kiitokset kollega Schmidbauer. Haluaako joku käyttää asiassa puheenvuoron? Ei. No, vaikka nämä uutiset nyt eivät niin hyviä olleetkaan, niin ei keskustelu, joten tämä esityslistan kohta on näin käsitelty. Ja samalla keskeytän äh, iltapäivään kello 14.30 asti tämän äh, julkisen kokousosuuden. Tuolloin äh, jatkamme kokousta ja kello 15.30 sitten meillä on julkinen kuulemistilaisuus. Ja nyt koordinaattorien kokous kello 10.30 alkaen ja suljetuin ovin, kuten aina.